koska me aloitamme Voisin kiinnittää teidän huomionne siihen, että ensimmäinen äänestys on jo nimenhuutoäänestys, joten istuutukaa nyt sitä varten. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps pour... Voilà, voilà. L'ordre du jour Esityslistan mukaan äänestämme ensin yksinkertaistetulla menetyllä herra Kostan mietinnöstä, joka liittyy yhteistyötä siviiliimailun tur- turvallisuuden sääntöönsä koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Joten nyt äänestämme äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esitystä mukana äänestämme nyt yksinkertaistetulla menettelyllä Rouva Vuolisi mietinnöstä. Muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteinen kauppajärjestelmä kodifioitu toisinto. Äänestämme nimenomaan äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana esitystä mukaisesti yksinkertaistettu menettely Rauha Wallisin mietintö jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, verojen siirtoihin, osakkeiden vaihtoihin ja niin poispäin liittyvä mietintö. Äänestys alkaa nimenomaan äänestyksen. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten herra Botopouloksen mietintö, joka liittyy unionin virkamiestuomioistuimen päätöksistä tehtyihin valituksiin sovellettava kieliä koskeva järjestely. Nimenhuuto äänestyksenä, nimen huuto äänestys alkaa nyt. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten herra Belderin mietintö. Kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Rova McGinnisin mietintö. Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva. äänestyksenä. äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Rova Grabowska mietintö Lissabonin sopimuksen mukaisen kansaisvuoropuhelun näkymättä. Nimenot äänestyksenä äänestys alkaa. Herra Beasley haluaa työjärjestyspuheenvuoron, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia puhemies. Täällä on aika paljon nimenhuuto äänestyksiä tällä hetkellä. Tämä on vähän hankalaa sellaisille kuin minä, joiden äänestyskone ei toimi. Eli minä haluaisin äänestää kaikkien ehdotusten puolesta ja pyytän, että teknikko tulisi tänne auttamaan. Me lähetämme teille heti teknikon avuksi. Sillä välin voitte yrittää löytää tyhjän paikan ja koneen, joka toimii. Joten Rova Grabauskan mietintö nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Rova Weilerin mietintö sopimattomista elinkeidon harjoittajien ja kuluttajien kaupallista menettelyistä sähkömarkkinoilla annetun direktiivin Tämä tähän liittyvä mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Rova Guerrero mietintö. YKP ja perusteinen lähestymistapa kalastuksen hoidossa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme Rova Glassin mietintöön. Kyseessä on määrä enemmistö 392 ääntä. Nyt tarkastelemme yhteistä kantaa. Blokki 1, nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys loppuu. Hyväksytty. Yhteinen kanta siis hyväksytty näin muutettuna. Ja sitten tarkastelu toisessa käsittelyssä. Kyseessä on kasvinsuojelujen markkinoille saattaminen Rova Breyeriltä. 181 tarkistus, sitä ei käsitellä. Meillä nyt sitten taas määräenemmistö. enemmistö Äänestys blokki 1, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys loppuu. Hyväksytty. Sitten tarkistus 46. Meillä on artikla 4 kohta 7. Tarkistus 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestämme 178 tarkistuksesta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme 169 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vastaava osio 178 tarkastuksesta nimenomaan äänestysääntys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Saata 80 raukea, eli näin olemme hyväksyneet muutetun ehdotuksen. Ja seuraavaksi herra Klinsin mietintö joka koskee aihetta. Tämä siis oli todellinen menestys. Seuraavana on Klinsin mietintö siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoitettavia yrityksiä koskevien lakien, asetusten ja hallinnosten määräysten yhteensovittaminen. Me tarkastelemme ehdotusta. blokki 1, äänestämme siitä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Äänestämme näin muutetusta ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Näin pääsemme lainsäädäntöpäätöslauselmaan nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Otka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten viimeinen äänestys. Onnittelut esittelijälle ja seuraavana esittelijänä Gotardi, julkinen talous, emossa 2007-2008, päätelmä ehdotus kolme, tarkistusta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko ehdotuksesta nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Monsieur, Monsieur Ethan Harris demande la parole. Edustaja Ethan Harris puolta pyytää puheenvuoroa. Ich habe folgende bitte. Puhemies, seuraava pyyntö. Kun täällä järjestetään näitä juhla istuntoja, niin täällä on kamera keskellä salia. Kameraväen ei ole helppo täällä tehdä töitä, mutta se on myös jäsenille ongelma, koska siellä missä haluaa, haluaisi tehdä töitä, niin siellä paikalla onkin kamera. Joten eikö voitaisi muutella hieman istumajärjestystä, jos halutaan, että tämä kameria on täällä, taikka sitten meidän pitäisi jättää tämä muutenkin tekniikan asiantuntijoille. Hyvät kollegat, olemme yhteydessä kyllä asiasta vastaaviin viranomaisiin. Iten Harris. Kiitos rouva puhemies. Minun on työjärjestyspuheenvuoro. Olen yrittänyt huitaa tänne paikalle huisieriä koko keskustelun tai äänestyksen ajan, koska halusin antaa äänestysselityksen, mutta koska äänestys meni nopeasti, niin huisieri ei ehtinyt tänne saakka, joten minulla olisi täällä paperin palanen, jolla minä pyydän lupaa antaa suullisen äänestysselityksen McGuinnessin ja Barajerin mietintöihin. Mikäli tämä sallitaan, niin olen tästä kovin kiitollinen. Monsieur Hilton Harris, euh, en règle générale... Ethan Harris yleisesti ottaen pitää kyllä eh, ilmoittaa asiasta ennen äänestystä. Pyytäisin teitä toimimaan näin. Joka tapauksessa voitte antaa äänestysselityksen, eh, ei mitään ongelmaa. Madame Doyle. Rova Doyle. Minulla on aivan sama ongelma. Mikäli voisin saada saman kohtelun kuin herra Heaton Harris, koska minullakin oli sama ongelma. Olisin tästä kiitollinen. Ei mitään ongelmia, edustaja Döll. Tämä kyllä hyväksytään. Menemme siis äänestysselityksiin.